Okay, dear colleagues, um, we, the finest members have assembled with the finest members of staff. No niin, kaikkein hienommat henkilökunnan jäsenet, tervetuloa tänne. Ja pit, jotka olette paikalla, Sofi. Ja kun Aksel listahtaa, niin voimme vahvistaa sen, mitä sanoin juuri. Eli voidaan aloittaa. Hyvää iltapäivää kaikille. ole sataprosenttisen varma, ja jos nyt olen väärässä, niin Eleni taitaa olla syntymäpäiväsi tänään vai? Now that would have been so embarrassing if I... Olisi kyllä ollut ihan hirveän oloa, jos tämä olisi mennyt puihin. Sinulla on ihana pomo. Hän oli erityisen huolissaan siitä, mitä sinun syntymäpäiväsi suhteen pitäisi tänään tehdä ei ollenkaan tästä tietosuojan äh, hienovirityksistä, mutta hyvää syntymäpäivää Eleni ja suurkiitos. Beckerkin haluaa toivottaa sinulle hyvää syntymäpäivää. Kukapa ei haluaisi. Ja kiitos koko henkilökunnalle kaikille teille. Ei kaikkien syntymäpäivä tietysti nyt tänään ole, mutta suurkiitos teille kaikille ja niillekin, jotka eivät ole täällä tänään paikan päällä. Mutta erityisesti hyvää syntymäpäivää Elenille. No niin, nyt olen nolannut sinut riittävästi. Kollegat, mennään sitten viimeiseen osioon ennen kesää. Kiitoksia niille, jotka tulivat tänne paikalle. Kohtaa, joka meillä on esillä, koskee digitaalisen sisällön toimittavista koskevia sopimuksia. Marjo Lauristin esittelijänä. Ja seuraavaksi sitten valiokuntamme on tässä mukana säännön 53 puitteissa. Imko ja Juri ovat johtavia valiokuntoja ja Marju voit esitellä tämän lausuntosi. Ja sitten muutama varjokin taitaa olla paikalla, joka haluaa osallistua. Haluatko Marja käyttää puheenvuoron? And, uh... Kiitos. Aika pieni piiri ihmisiä. Siis ei pelkästään muodollisesti, vaan osallistuvat tähän valmisteluun. Ne ovat osallistuneet, joten kovin lyhyesti voin puhua. Tämä on siis asia, jota käsittelee kaksi valiokuntaa, Imko ja Juri. Ja me annamme lausunnon. Ja täytyy ensin sanoa, että kolmen valiokunnan yhteistyö on alusta asti ollut oikein hyvää. Meillä on ollut useita laajan piirin varjoesittelijöiden kokouksia, kaikki varjoesittelijät kolmesta, ja syy on se, että nyt on meneillään keskustelu soveltamisalasta. Ja nyt viime kokouksessa melkein jo, kun Axel Foss, joka on Jurin esittelijä, niin osallistui aktiivisesti ja päästiin, melkein päästiin siihen ja yritettiin saada kahdenlaisia erilaisia sopimuksia, digitaalisia ja ei-digitaalisia, yritetään sopeuttaa ne yhteen, koska paljon keskustellaan rajanvedosta – on esimerkiksi esineiden internet, on jo autot, jotka liikkuvat ilman kuljettajaa. Mihin vedetään raja digitaalisen ja muun välillä? Ja melkein jo päästiin tulokseen, että sopeutetaan niin, että joka tapauksessa, jos on epäily siitä, että olisi digitaalista sisältöä ja siihen voitaisiin pureutua digitaalisena sisältönä. Sitten on toinen hyvin kiistanalainen ongelma, joka liittyy henkilötietoihin vastikkeen artiklassa 3, kohta 1, jossa direktiivehdotuksessa sanotaan, että direktiiviä sovelletaan kaikkiin äh, toimittajiin, jotka toimittavat digitaalista sisältöä, joko hintaa vastaan tai niin, että kuluttaja aktiivisesti toimittaa vastikkeen henkilötietoina – ja se on se kiistanalaisin kohta. Ja meidän lausuntoluonnoksessamme otimme tämän äh, kohdan jo esille ja ongelma on siinä, että henkilötietojen monetarisoiminen vastikkeena tuo esiin monia ongelmia. Eli vielä keskustelemme asiasta myös komission kanssa mutta tässä luonnoksessa olemme ottaneet asian esille. Mikä on sitten positiivista ja myöskin luonnoksessa mukana jo, on, että käytännössä on jo sopu siitä, että direktiiviä pitää kehittää niin, että, että se olisi GDPRn kanssa täysin sopusoinnussa. Ja uusi artikla 19a tai joku muu, siis erityinen artikla, joka ottaa esille sen, että GDPR toteutetaan täysin. Sitten muita asioita keskustelun kohteena. Kun sopimus puretaan, niin mitä tietoja asiakkaalla on oikeus saada takaisin? Vai niitäkö, jotka hän toimitti, vai myös niitä, joita on kehitetty edelleen? Sitten on myös vahingokorvausten ongelma. Jos on aiheutettu vahinkoa, onko se pelkästään digitaaliselle ympäristölle materiaalisesti? Se on yleisempi ongelma kuin tietosuojaongelma. Mutta pääongelma, joka on vielä avoinna, on henkilötiedot vastikkeena. Strasbourgissa meillä oli kolmen valiokunnan eh, varjoesittelijöiden kokous, ja siellä tuli ehdotus, että että tämä laajan piirin keskustelu pidetään tietosuojasta, että silloin ehkä päästään jonkinlaiseen ratkaisuun. Tähän asti on ollut teknisiä kokouksia komission kanssa ja siltikin on ollut eri näkemyksiä asiasta. Ehdotimme luonnoksessamme joitakin ratkaisuja, eli kohde on liikkuva. Ei ole päästy vielä lopputulokseen, mutta kun elokuussa palataan, niin tietoa on enemmän ja Kuten sanottu, määräaika tarkistukselle 21. elokuuta, siis ensimmäisen työviikon keskellä ja toivotaan, että lopullinen versio olisi ja voitaisiin Liben lausunnosta äänestää syyskuun lopussa. Thanks, Mario. I think you meant the 30, 30. Kiitoksia. Tai sitten siis tarkoittaa 31. elokuuta, niin. Minä en ainakaan tule tänne 21. päivä. Mutta 31. sitten, no hyvä. No niin, kiitos tästä. Varjoesittelijät sitten. Haluatko sinä käyttää ensimmäisen puheenvuoron? Kiitoksia. Ja kuten Marjo totesi, täällä työskennellään ja vielä sen parissa ja meidän tulee selventää joitakin kohtia. Ensin haluan kuitenkin kiittää Marjoa tästä luonnoksesta Minusta se on hyvä alku ja me olemme kaikki samaa mieltä, että meidän täytyy taata oikea kuluttajatason suoja, kun kysymys on digitaalisesta sisällöstä. Toivoisin, että tässä pää lausunnossa kyetään yhdenmukaistaan maan hyvin pitkälti digitaalisen sisältön ja konkreettisten hyödykkeiden saama suoja. Ensinnäkin minun mielestäni meidän tulisi, aivan kuten Marju nimenomaan mainitsi, tässä lausunnossa ottamaan esille kysymykset, jotka koskevat henkilötietoja. Ja minusta meidän ei tulisi keksiä sääntöjä uudelleen, sikäli kun ne ovat jo olemassa GDPRssä. Sehän on pääväline. ja sen tulisi sellaisena säilyä. On, se on tärkeää, koska tämä tämän esityksen taso ei ole sama kuin asetuksessa. Tulisi olla selvää, että yleisen tietosuoja-asetuksen pitäisi soveltua myös digitaaliseen tietoon. Pienyritykset ja startupit, niille ei tulisi laittaa liikaa hallinnollista taakkaa. Tämä liittyy ensimmäiseen kohtaan, jossa uskon, että kun kysymys on henkilötiedoista, niin tietosuoja-asetuksen äh, asettamat velvoitteet tulisi tässä olla samat, eikä niitä tulisi kaksinkertaistaa. Ja kolmanneksi haluaisin kiinnittää huomioon muuhun tietoon, aivan kuten Marju mainitsi, ja ottaa hieman tarkennusta käyttöön, kun käytetään tätä sanaa. Erityisesti se on tärkeää suhteessa artikloihin 13 ja 16 sopimuksen päättyessä ja suhteessa siihen, mitä kuluttajan tulisi kyetä saman tarjoajalta. Minusta meidän tulee selventää sitä, mikä tieto tulisi tulla automaattisesti ja millä tavalla tämä tulisi toimia. Eli haluaisin lisäyksenä todeta, että sopimuksen tulisi nimenomaisesti mainita, minkä kaltaista tietoa tarjotaan vastapalveluksena tarjotusta sisällöstä. Ja tässä suhteessa meidän täytyy pohtia niitä eroja, jotka liittyvät sisältöön, joka on luotu tai minun mielestäni paremminkin tuotettu kuluttajalle. Se on paljon helpompaa silloin selvittää näitä suhteita kuluttajan ja palveluntarjoajan välillä, varsinkin kun sopimus päättyy. Viidenneksi, aivan kuten Marjo totesi, meidän tulisi jatkaa keskustelua, jotka koskevat mallia ja niitä ehtoja, joita tietojen käytön avulla on saatu aikaiseksi, kun sisältö on tuotu, tuotettu ja kaikki varjoesittelijät varmasti ovat tässä samaa mieltä, olemme valmiita saamaan aikaiseksi erittäin tasapainoisen lopputuloksen, joka takaa myös tietojen suojan tällä alueella. Ja sitten Jan, sinäkin olet varjona. Kiitoksia. Haluaisin omalta osaltani korostaa niitä asioita, joista täällä on jo puhuttukin. Haluaisin tehdä erittäin selväksi sen, että minun mielestäni meidän tärkein vastuumme koska sitä, että tehdään selväksi, että meillä on yleinen tietosuoja-asetus olemassa, sitä sovelletaan vuodesta 2018 alkaen, eikä pitäisi aloittaa minkäänlaista keskustelua, johon liittyy eh, liittyy henkilötietoja koskevien sääntöjä, vaan pikemminkin olisi viitattava näihin yhteisiin sääntöihin, joita voidaan soveltaa verkkosisältöön ja kaikkiin muihinkin eh, paikkoihin, joissa henkilökohtaisia tietoja on. Mitä sitten tulee siihen, voidaanko henkilötietoja sopimuksissa käyttää ikään kuin rahan vastineena, minun mielestäni meidän pitäisi olla aivan selviä siinä, että joko tämä mekanismi liittyy selkeästi siihen, mitä on vielä jäljellä artiklan 4 jälkeen yleisessä tietotusasetuksessa GDPR, siinähän selkeästi äh, sisältyy viittaus tähän, että ei ole ehkä mahdollista maksaa omilla henkilötiedoilla henkilö, henkilötietoja ei voida myydä, niin kuin muitakaan henkilöön liittyviä oikeuksia ei voida myydä. eikä jos ei ole mahdollista linkata tätä suoraan tuohon asetukseen, niin sitten tällaisia säännöksiä ei pidä anna, koska, antaa, koska se luo vain lisää epävarmuutta ja kaaosta henkilötietosääntöjä koskevalle alueelle. Se tuo enemmän kaaosta kuin selvyyttä kuljettajille. Um, Axel, please. Kiitoksia, Axel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksikin vahvistaisin sen, mitä Marjo Lauristin juuri sanoi. Uskoakseni tässä suuressa piirissä varjoesittelijöiden kesken suhteellisen pitkälle ollaan päästy, että ainakin tämä eronteko digitaalisen välillä toisaalta ja muun välillä, materiaalisen välillä toisaalta, että on päästy niin pitkälle, että ainakin jossain määrin on voitu selkeä kanta asema kuluttajalle määritellä. Minusta näyttäisi siltä, että sekä yritysten kannalta että kuluttajan kannalta olisi selkeät säännöt, että kukin tietää, missä tilanteessa on. Eh, siis komission, eh, komission ehdotuksella oli tietysti hyvätkin puolensa. Se oli ehkä intelligentimpi tulkintaystävällisempi ehdotus, mutta oli vähän sellainen tunne, että ihan selkeästi ei voinut loppujen lopuksi tunnistaa, että mihin alueen sen se nyt kuuluu, onko se digitaalista tai sitten muuta materiaalista tai tavaroita. Ja voitaisiko sinne vielä muutoksia tehdä. Sen lisäksi tieto vastikkeena kuten Albrecht tässä sanoi, niin voidaanko tosiaankin henkilötietoja tässä mielessä käyttää vastikkeena? Kohdellaan niitä niin, että tässä sopimussuhteessa velvoitetaan siitä, pitäisi, sitä pitäisi vielä miettiä. Uskoisin, että tässä ehdotuksessa, jonka Marju tässä on valmistellut live-valiokunnalle, niin mielestäni siinä on hyvää perusta, että tähän suuntaan voisimme edetä. Että tiedoissa periaatteessa, ja mielestäni tässä on yhteisymmärrys yleisesti ottaen, että henkilötietoissa tiedoissa periaatteessa tietosuoja-asetus, tämä uusi meillä mielessämme on takaraivossa koko ajan. Ja mitä tulee sitten tietoihin sopimusta varten, ja tätäkin täytyy vielä tarkastella tarkemmin, ja näin sanottiin viime kerrallakin, että, että haluamme saada tästä yleiskuvaa, että miten kohtelemme henkilötietoja. Ja että ehkä täytyy tehdä erotteluja vielä niiden henkilötietojen välillä, jotka ovat tarpeen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi ja sitten niiden välillä, jo, joilla on oma roolinsa ehkä vielä sen lisäksi, jotka saattavat nekin olla henkilötietoja. Niitä asioita täytyy mielestäni vielä miettiä. Ja sen lisäksi, ja Michal Bonikin tämä mainitsi jo, että kun ajatellaan muiden tietojen määritelmää, niin niitä täytyy myös tässä tapauksessa käsitellä. Minulle muut tiedot ovat kaikkea sitä olleet tähän mennessä, mikä ei ole henkilötietoja, mutta tässäkin nyt täytyy johdonmukaisesti miettiä, että miten nyt tässä luokittelussa tätä asiaa käsitellään. Lausuntoluonnos on hyvä ja se tulee siitä esille, että yleinen tietosuoja-asetus on olennainen osatekijä, joka jonka pohjalta käsitellään henkilötietoja. Ja äh, aina siellä, missä se tarpeen on, niin otetaan se tähän mukaan. Sen vuoksi mielestäni on hyvä, että tämä ehdotus on tehty. Haluan siitä kiittää oikein sydämellisesti ja mielestäni olemme hyvällä tiellä tässä. It's very good. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Kuka muu ei näytä haluavan puheenvuoroa? Haluaako komissiohan sanoa jotain lyhyesti? Ei tarvitse kyllä. Kiitoksia oikein ystävällistä, kun saimme puheenvuoron. Muutama kommentti siihen, mitä jäsenet täällä ovat sanoneet. Ensinnäkin näen, että täällä ollaan laajasti yhtä mieltä tämän gdpr soveltamisesta. Me olemme tästä myös yhtä mieltä, se on siis yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Nyt pyrimme selvittämään äh, asetuksen velvoitteita ja muuttaa ne sopimus oikeuden kielelle. Mutta tämä on asia, joka, jolle parlamentissa ja neuvostossa ei ole löytynyt tukea. Nyt neuvostossa ollaan varsin käytännönläheisellä linjalla ja pyritään siihen, että kaikki käytännön seuraude, seuraukset esimerkiksi sopimuksen päättyessä äh, näissä viitataan vain tähän yleisen tietosuoja-asetukseen, niin, niin kuin edustaja Albrechtkin täällä sanoi, että tämä on ihan kiinnostava suunta, johon voimme edetä. Kun sitä puhutaan näistä muista tiedoista, mekin olemme ymmärtäneet tämän samalla tavalla kuin edustaja Voss. Eli ei mitään muuta kuin henkilötietoja. Tätä on tärkeää korostaa. Tässä artiklassa kolme puhutaan to- soveltamisalasta. Nyt, nyt kun puhutaan tämän termin käyttökelpoisuudesta, mitä, mitä mitkä muut tahansa tiedot, niin se viittaa direktiivin soveltamisalaan. Tässä se vaikuttaa, vaikuttaa siltä, että sen kannattaisi olla mahdollisimman laaja, eikä se, luoda mitään jakolinjoja niin, että vältettäisiin, niin että voitaisiin saada tasaiset yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet. Muussa tapauksessa äh, voitaisiin äh, tuotteita suunnitella tai markkinoita kohdentaa niin, että vältetään direktiivin soveltamisella. mutta sitten tietenkin kun katsotaan yksityiskohtia ja sitä, kuinka näitä tietoja säännellään, esimerkiksi kun kyseessä on sopimuksen päättyminen, mitä silloin tapahtuu näille muille tiedoille – niin silloinhan voitaisiin ottaa mukaan erottelut, mutta tämä pätee samaan suuntaan kuin neuvosto. Sitten nämä sisällä, sisä, sisälkennetut ohjelmistot, eli kun ohjelma on sisällytetty näihin tavaroihin, tuotteisiin. Tässä on tehtävä ero. Täällä on erityyppisiä lähestymistapoja, joista neuvostossa on puhuttu ja parlamentissa ja tässä valiokunnassa ja myös juuri ja IMKO-valiokunnassa puhutaan näistä sisältödirektiivistä. Meille tärkeintä on se, että meillä on sellainen ratkaisu, joka kestää myös ajankulun ja on käytännön läheinen kuluttajille. Olemme tehneet ehdotuksen, mutta ei se nyt ole välttämättä viimeinen viisaus mutta todella pitkästä pohdimme. Meidän piti olla varovaisia, että me astuisi siihen ansaan, että valitsisimme näin näistä yksinkertaisia ratkaisuja. Jos vaikka sanotaan, että pitäisi tehdä ero esimerkiksi sen osalta, missä tämä laite sijaitsee. Eli jos vaikka painetaan poissukoneen start nappia ja, ja sitten siellä on se ohjelma, joka on eri osassa ja oh, onko tässä sitten kyseessä ohjelmista vai onko tässä osa, osa, onko tämä laitteisto muuten tässä tilanteessa joka tapauksessa kuluttajana niskaan sysättäisiin siis, vastuu. Ja nyt jos nyt pitäisi tietää, missä se ongelma on, missä se vika on, niin pitäisi tietää, mitä on kertovat. Ehkä pu- pesukoneen kanssa Tämä vielä toimii, mutta muiden tuotteiden osalta se on hyvin vaikeaa. Minusta meillä pitäisi olla käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka toimivat kuluttajille ja, ja kestävät myös ajan kulumista. Näin ollen meidän olisi otettava huomioon, että on totta, että nykyään suurin osa sisäänrakennetusta ohjelmistoista ei ole niin merkittäviä kuin mitä ne tulevat olemaan. Tulevaisuudessa asioiden internettiin aikakaudella meillä voisi olla siis ratkaisuja, joita voidaan soveltaa nyt suurempaan osaan tuotteista, mutta se toimisi myös tulevaisuudessa sitten, kun tavaroiden ja asioiden internet luo meille älykkäitä kotitalouskoneita ja muita. Ja silloin meillä olisi ratkaisut, jos otetaan molemmat mahdollisuudet huomioon. Kiitoksia. And the last word, uh, Kiitoksia. Mari, halusitko vielä päättää? Kiitoksia. Toivottavasti tämä pieni keskustelu on osoittanut, miten monimutkaisesta alueesta on kysymys. Eli mikä kuuluu tähän direktiiviin ja mikä ei. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä siinä, mitä kaikki muut tässä totesivat, että meidän päätavoitteemmehan on se, että eh, osoitamme, että tietosuoja-asetus pannaan kunnolla silloin, kun direktiiviä korjataan ja pannaan. Tämä on tietysti kaikkein hankalin kohta tästä. Samoin hankala kohta ja jatkamme työtämme. Ja olemme valmiita sitten menemään eteenpäin ennen kuin Juri ja Imko sitten pääsevät jonkunnäköiseen lopputulokseen tästä meidän lausunnostamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Okay, colleagues, we can now move on to um, point 19, um, which is the establishment. EU-mekanismi seuraavaksi sitten demokratia, oikeusvaltio ja perusoikeuksia koskeva sellainen. Tässä katsotaan tarkistuksia. 26. Äh, kesäkuuta 2016 saatu mandaatti sen seurauksena tarkastelemme tätä mekanismia, joka koskee siis demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia. Innetfeldt esitteli äh, mietintöluonnoksensa 21.4. 654 tarkistusta on tullut jäseniltä ja nyt ryhdymme niitä tarkastelemaan. Annetaan siis Sofille ensin puheenvuoro ja sitten asiasta kiinnostuneet jäsenet voivat ottaa siihen kantaa. Sofia, ole hyvä. You, um, I think... Kiitoksia. Uskon, että voimme tämän keskustelun hoitaa aika lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia läsnä olevia jäseniä ja muitakin jäseniä kaikista heidän jättämistään tarkistuksista. 654 tarkistusta on aikamoinen määrä, mutta ne olivat varsin rakentavia ja hyviä tarkistuksia, ja kun olen niitä tutkinut, niin minusta ne muodostavat erittäin hyvän pohjan kompromisseja varten. Ja näin voidaan kesän jälkeen saada aikaan kunnon ehdotus. Jotkut tarkistukset menivät vähän eri suuntiin, mutta siellä on muutama avainasia, jotka heijastuvat kaikissa tarkistuksissa nimittäin. Ensinnäkin se periaate, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi olla valvonnan alaisia, eikä mekanismia pitäisi ainoastaan kriisien takia käynnistää, vaan seuranta olisi tehtävä säännönmukaisesti. Se pitäisi olla objektiivista ja todisteisiin näyttöön perustuvaa. Nämä elementit ovat aina mukana. Ja tämä on se ydin. Kuinka sitten järjestämme tämän käytännössä, niin se on toinen juttu. Haluaisin lyhyesti korostaa muutamia asioita. Niistä varmaankin tulee vähän keskustelua. Yksi koskee tietenkin subsidiariteettia. No sehän on perussopimuksessa olemassa oleva periaate, että kaikki kannattavat sitä. Meidän on varmistettava se, että jäsenvaltiot ovat mukana ja sitoutuneita ja, ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus tehdä omat järjestelynsä, mutta samaan aikaan on tehtävä selväksi, että subsidiariteetti ei tarkoita sitä, että voidaan ikään kuin olla noudattamatta sopimuksen, perussopimuksen periaatteita. Tähän tarvitaan kunnon tasapaino. Sitten määrälliset ja laadulliset arvioinnit. Meidän on löydettävä ratkaisu, jossa nämä molemmat tulevat esille sopivasti. On totta, että määrällinen voi olla vähän staattinen ja mekaaninen lähestymistapa, mutta se on myös objektiivisempi. Laadullinen on aina subjektiivisempi arviointi. Tähän tarvitaan sopiva sekoitus näitä kahta. Objektiivisuus on tietenkin tässä myös tärkeä elementti. Sitten paneelin kokoonpanolle pyrin saamaan aikaan ehdotuksen, joka heijastelee eri tarkistuksia. Tärkeintä on se, että paneeliin voidaan luottaa. Se on aivan olennaista. EPP-ryhmä on ehdottanut, että tulostaulu ratkaista, kor, korvattaisiin maakohtaisten suositusten raportoilla kyllä tämä sopii minulle. Sitten täällä on muutamia tarkistuksia, joista en ole aivan varma ymmärsinkö ne. Ne koskevat periaatetta, jonka kautta ei keksitä sinä uusia välineitä, vaan että rakennettaisiin sille perustalle, mikä meillä jo on olemassa. En haluaisi keksiä pyörää uudelleen, enkä e, keksiä mitään uusia välineitä, jos se ei ole tarpeellista. Paljon on olemassa. Täällä on yksi tarkistukset, jonka teen itse 295 tarkistus. Siinä ehdotan jotakin hyvin käytännöllistä, joka on täysin ilmainen, se ei maksa mitään ja sillä on suuri vaikutus. Nimittäin ne ei tehtäisi niin, että komission olemassa olevat välineet, kuten oikeuden tulostaulu, media, moniarvoisuus, arvo, arvoisuus ja nämä muut asiat. Näihin per, nämä kaikki eri kertomukset kesottaisin yhdelle viikolle, että ne olisivat samat välineet, mutta ne esitettäisiin samaan aikaan. Toisi sinänsä jo lisäarvoa. Ja tämä voisi olla oikein yksinkertainen mekanismi niin on hyvin tärkeää, että loppupeleissä tämä sala ajaa tukea, koska jos vain pieni enemmistö tukee, niin eihän se sitten toimi. Tämä nähdään kyllä, on nähty aikaisemminkin tällaisen välineeseen tarvitaan laaja tuki parlamentista ja muista toimielimistä ja myös jäsenvaltioista. Kävin Kosakin konferenssissa viime kuussa ja keskustelimme tästä ja olin aika yllättynyt siitä, että Tähän suhtauduttiin varsin myönteisesti ja yhteistyölle on kyllä pohjaa. Näiden kaikkien huomioiden jälkeen menettely olisi se, että työstän kompromissiehdotuksia kesän aikana ja häiritsen varjasittelijöitä, pommitaan heitä sähköpostitse ehdotuksillani. Ajatus on se, että pääsisimme yhdessä tai kahdessa varjoa esittelyn kokouksessa elokuun lopussa sopimuksen niin, että voimme äänestää jo heti syyskuun alussa 5-8 syyskuuta ja täysistunnossa äänestää lokakuun ykkösessä. Jos tämä ei sitten onnistukaan, no sitten muutamalla viikolla lykätään, eikä se ole vaan maailmanloppu. Tärkeämpää on tietenkin saada aikaan hyvät tulokset, mutta toistaiseksi voimme varmastikin lähteä tältä pohjalta. Vielä yksi huomio lopuksi. Huomenna on viimeinen epävirallinen työlounas. Meillä on kuusi tai seitsemän työlounasta ollut ja asiantuntijat eri alueilta. Huomenna aiheena on menettely, metodologia, kuinka tällainen tulostaulu tai raportti laaditaan. Jos jäsenet ovat kiinnostuneita, niin tulkaa, tulkaa mukaan ja toimistosta niin saadaan kaikki yksityiskohdat. Olkaa hyvä vaan. Um, uh, Kiitoksia. Sofi, kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Sinä puhut täällä Frank Engelsin puolella ja sitten Silviisen jälkeen. Kiitoksia, hyvät kollegat. Minä olen Frank Engelin puolesta täällä EPP-ryhmän varjoesittelijä. Olette kaikki saaneet tänään Frankilta muistion, jossa otetaan esille hänen näkemyksensä tästä prosessista. Haluan toistella niistä vain kaikkein tärkeimmät. Kyseessä on erittäin tärkeä mietintö ja varmasti kaikki ovat samaa mieltä. Ei tässä tarvitse mainita, että EPP-ryhmälle se on meille erittäin tärkeä Frank Engelinen varjoesittelijänä. Monia tarkistuksia on esitelty ja Frank kiittää Sofie Netfeltia esittelijää tehdystä työstä ja vakuuttaa, että hän suhtautuu avoimesti ja on valmis työstämään kompromissiehdotuksia yhdessä. On selvää, että tämänkaltaisessa asiassa lähestymistavat ja yksittäisten kollegoiden poliittiset näkemykset eroavat voimakkaasti, mutta meidän täytyy ja pitäisi olla laaja enemmistö periaatteen takana. Hän uskoo, että meidän täytyy työstää yhteistä visiota, kuten hän toteaa, että mekanismi, jonka avulla turvataan oikeusvaltioperiaatteen pysyvyys joissa mukana on yhteinen lähestymistapa, yhteinen hallintotapa. Ja tämä on asia, johon miltei kaikki pyrimme. Hän on sitä mieltä, että jäsenvaltioiden läheisempi mukana oleminen ja lisäksi kansallinen mekanismin omistajuus voidaan taata osallistumissääntöjen avulla ja mitä enemmän näin on, sitä uskottavampi tämä mekanismi on. Meidän täytyy varmistaa yhteinen omistajuus tässä suhteessa, että mekanismi toimii hyvin. EPP lisäksi Frankin mielestä uskoo säännölliseen arviointiin ja siihen, että keskitytään hallintosääntöjen jatkuvaan tarkasteluun ja käytäntöjen tarkasteluun, haluaa ö, laadullisia arviointimenetelmiä. Franco on sitä mieltä, että esittelijä esittelee kompromissitarkistuksia, jotka mahdollistavat sen, että voidaan tukea työn lopputulosta suuren enemmistön turvin. Hän jälleen kerran korostaa sitä, miten avoimesti esittelijä kaikkeen suhtautuu. Frank odottelee läheisempää yhteistyötä ja sen puitteissa sellaisen tekstin hyväksymistä, joka saa aikaiseksi hyvän lainsäädännön. Omalta puoleltani haluaisin kiittää Sofiita esittelijänä erinomaisesta työstä, avoimuudesta ja yhteistyöhalukkuudesta. Minun käsittääkseni tämä väline Euroopan unionin mekanismina demokratiassa oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet ovat erityisen tarpeellisia Euroopassa, varsinkin nyt. Kiitos. Frank is happy with you. So... No kyllä, Frank, Frankille, Frank pitää siitä, mitä olet tehnyt, Sofi. Kiitos kovasti. Silvi Ivon seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Metinkin tyydyttää Infeltin Hän on tehnyt erinomaisen mietintöehdotuksen. Se on hyvä perusta mielestäni, jotta laajalla enemmistöllä sitten lopuksi voidaan äänestää tämän mietinnön puolesta. Itse olen jättänyt paljon tarkistuksia, jotka eivät mitään perussuuntauksessa muuta mietinnössä, vaan mielestäni vain täsmentävät ja saavat aikaan lisää selkeyttä. Ottaisin esille kaksi tarkistuksistani, jotka ovat perustavanlaatuisempia luonteeltaan mielestäni. Ja pyytäisin, että esittelijä näistä vielä keskustelisi varjoesittelijöiden kanssa. Es- esittelijä on ehdottanut oikeusvaltion demokratian ja perusoikeuksien eh, tarkkailumekanismia, joka päti sekä jäsenvaltioihin että toimielimiin. Minun mielestäni tämä ei näin käy ja se on sen, muuten sen vastausta, joka meillä 10. heinäkuuta 2015 on itse annettu itsellemme tehtäväksi, mitään mekanismi jäsenvaltiota koskien. Sellainen kehittää ja juuri siihen pitäisi keskittyä. Jos nämä kaksi tasoa sekoitetaan keskenään, niin tämä tulee yhä monimutkaisemmaksi. Sitten kohdassa yhdeksän mietinnössä Sofi Intfeld ehdottaa, muistaa, että perusoikeuskirjan artiklan 51 äh, raukeaisi ja sitten, että otetaan perusoikeudet äh, EU-lakiin. Mielestäni tämä ei ole oikea tie, koska se vääristää soveltamisalaa perusoikeuskirjassa täysin. Perusoikeuskirjahan sitoo unionia ja kaikkia sen elimiä, ja perusoikeudet pätevät unioniin ja jäsenvaltioihin vain silloin, kun ne toteuttavat EU-lakia, täytäntöönpanevat sen. Eli niitä sovelletaan siellä, kun eh, jäsenvaltioiden perusoikeudet eivät riitä. Se on juuri perusoikeuskirjan tarkoitus. Perusoikeuskirjaa ei pitäisi niillä sekautua, seko, sekaantua jäsenvaltioiden perusoikeuksiin. Näin artikla 51 raukeaisi ja parhaallakaan tahdolla se ei voi olla meidän tarkoituksemme. Kiitos kovasti ja toivon, ja ehkäpä Sofi Intfeldt ja varjoesittelijät kuitenkin viettävät vähän kesääkin, eivät, eikä heidän tarvitse niin paljon työskennellä. Merci. Euh, tout d'abord... Euh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella Sofi Intveltin tekemää työtä. Tämä mietintö on erittäin hyvä. Silvin Giomin kanssa olen tehnyt muutamia tarkistuksia, joilla pyritään vielä vahvistamaan oikeusvaltiomekanismeja niin, että siitä tulisi vielä siitoavampi sopimus, jolla olisi samat vaikutukset kuin vakaus- ja kasvusopimuksella. Mikäli ei noudateta sopimusta, siitä pitää seurata äh, seuraamuksia myös eurooppalaisten rahoitusten jäädyttäminen ja sanktioista päästään eroon sitten, kun jäsenvaltiot taas syystyy noudattamaan sääntöjä kun toimielimet ja jäsenvaltiot ovat epäröineet olemassa olevien mekanismien käynnistämisessä parisoikeuksien osalta, meidän on osoitettava olevamme täysin tiukkoja näissä arvoissa. Demokraattinen ja oikeudellinen hallinto pitää nojata niin vahvaan lainsäädäntöön kuin myös taloudellinen hallinto. Jäsenvaltioiden lisäksi Euroopan toimielimet ja kandidaattivaltiot, virastot ja muut elimet joutuvat noudattamaan demokraattisia arvoja ja yhteisiä demokraattisia yhteisiä periaatteita ja yhteisiä arvoja. Tämä asia usein tulee pöydälle, kun esimerkiksi Frontexin toimintaa tutkitaan. On tärkeää vahvistaa tätä mm, ulottuvuutta. Sopimuksen lisäksi pitäisi ottaa käyttöön valistuskampanjoita kansalaisille ja Euroopassa asuville, jotta heille kerrottaisiin heidän oikeuksista, jotka johtuvat perussopimuksesta ja perusoikeuskirjasta. Monet eivät ole niistä riittävän tietoisia Tämän ansiosta he voisivat yhdessä ottaa omakseen nämä arvot ja periaatteet. Erityisesti uhrien tilannetta on huomioitava tarkkaan tässä oikeusvaltiomekanismista. Tähän liittyy useita perusoikeuksia, joita on kunnioitettava Euroopan unionin sisällä. Tämä edellyttää, että meillä on keskinäistä tunnustamista, kun kyseessä on uhrien suojelun suojelua koskevat päätökset. Näin ei ole jäsenvaltioiden välillä. Edelleen kun ajatellaan perussopimusten muuttamista, näyttää ilmeiselvältä, että artikla 7 on uudistettava. Meidän on säännö, muistettava sääntöjä, jotta voidaan helpommin ryhtyä toimiin ja jotta saadaan konkreettisia tuloksia, kun perusoikeuksia rikotaan. Erityisesti on tärkeää täsmentää, mitä oikeuksia on sen lisäksi, että ne neuvostossa äänestysoikeudet voidaan keskeyttää, mitä muuta oikeuksia voidaan keskeyttää, mikäli valtio ei näitä sääntöjä noudata. Kiitoksia. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за работата по този... Kiitos. Haluaisin onnitella esittelijää tästä erittäin, tästä erittäin vaikeasta mietinnöstä. Jotta maa voisi liittyä Euroopan unioniin, sen täytyy vastata Kööpenhaminan kriteereihin. Kuten tiedämme, Euroopan komissio harjoittaa valvontavaltaa ja julkaisee vuosikertomuksia jokaisesta ehdokasmaasta. Tämä valvonta kuitenkin päättyy pikaisen heti, kun maa liittyy Euroopan unionin. Sen jälkeen nähdään korkea määrä korruptiota ja jopa oikeusvaltion periaatteiden rikkomuksia. Euroopan komissio ja riippumattomat asiantuntijat tarkastelevat tilannetta ja ovat sitä mieltä, että näin käy koko Euroopan unionissa. Miltei jokaisessa jäsenvaltiossa tehdään näin. Siitä syystä oikeusvaltioperiaate ja perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia koskeva mekanismi tulisi harjoittaa valvontavaltaa kautta koko Euroopan unionin. Sitä ei tulisi myöskään käyttää väärin poliittisiin tarkoituksiin, eikä sillä tulisi osoittaa mihinkään muualle. Vaan siinä tulisi myös kunnioittaa jäsenvaltioiden ö, toissijaisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Kaiken tiedon pitäisi olla julkisesti saatavilla myös, jotta voitaisiin hälventää kaikki epäilyt puolueellisuudesta Bulgarian ja Romanian kohdalla. Pitäisi hyväksyä se, että kaikki jäsenvaltiot ovat tasaveroisia. Olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin arvoja puoltaessamme meidän tulisi kyetä palauttamaan luottamus Euroopan unionin puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Jurek. Kiitos. Arvostan kovasti tätä, miten Intfeld on ottanut asian omakseen, mutta kuitenkin siinä mennään äh, tällaisen suuntaan, joka on vähän, että se ei rauhoita mieltäni. Mennään perussopimuksen määräyksiä vastaan. Yhteiset arvot ovat juuri perussopimukset, joista olemme sopineet. Jos perussopimuksen artikla 7 on muotoillut näin korkean kynnyksen hallituksen sovulle siitä, että väitetään, että jossakin maassa on vakava riski sille, että yhteisiä periaatteita rikotaan, jotka on määritelty artiklassa 2, niin se on korkeampi kynnys kuin perustuslain muuttaminen useimmissa jäsenvaltiossa, koska neljä viidesosan kynnys on, siis neljä viidesosa äänestä on se kynnys. Niin, että ei tällaisia syytöksiä esittäisi liian pikaisesti Demokratia on avoin järjestelmä ja meillä on eroja demokratioiden sisällä ja demokratioiden kesken. Ja tällaisen mekanismin käynnistäminen niin, että arvioidaan koko ajan valtioita niin jäsenvaltioita, niin silloin vain konfliktien määrä lisääntyy. Ja muistutan tästä keskustelusta, joka edelsi Brexittiä, niin kuulimme arvovaltaisilta jäseniltä parlamentista, omasta parlamentistamme esimerkiksi niin, että ilman brittejä olisi helppo tehdä, helpompi tehdä päätöksiä, ehkä ilman heitä on parempi. Tai esimerkiksi Frank Engelin lausunto, jonka kantaa referoi Michal Boni äskettäin, niin hän sanoi, että jos jäsenvaltiot eivät hyväksy EUn pakolaispolitiikkaan, niin otetaan rahalliset rangaistukset. Eihän kyse ole siitä, että kerättäisiin rahaa, vaan että halutaan antaa mietittäväksi tietyille jäsenvaltioille, että haluavatko he olla eu Eli meidän täytyy todellakin miettiä, että haluammeko olla yhdessä vai ei, koska jos me haluamme olla yhdessä, niin sitten meidän pitäisi todellakin hyvin suurella kohtuudella ja pidättyväisesti syytellä toisiamme Ja nyt jos ajatellaan demokratiaan liittyviä vaatimuksia, eh, esimerkiksi miten Irlannissa järjestettiin kansanäänestys, jossa selkeästi määriteltiin oikeudellista tasavertaisuutta koskevia sääntöjä, ne kuitenkin, niitä ei otettu huomioon tässä kansanäänestyskampanjassa, ei pelkästään kansallisella tasolla, vaan myös Euroopan tasolla. Eli nyt pelkään kovasti sitä, että tässä tulee ideologinen väline, joka itse asiassa jakaa meitä. Jos halutaan, että meitä jaetaan, niin voi tietysti sen panna merkille, mutta jos, äh, tai jos sanotaan, että ei sitten tarvitse olla enää EU-ssa, mutta eiköhän se ole kuitenkin sitä varten, että me olisimme täällä yhdessä, eikä sitä varten, että me asettaisimme jakolinjoja keskenämme. Um, Barbara Spinelli, please. Edustaja Spinelli. Mä io ringrazio. Kiitän jälleen esittelijää tästä näiden kuukausien aikana tehdystä työstä ja siitä, mitä hän aikoo tehdä kompromissitarkistusten parissa ja ottaa huomioon eri ryhmien ehdotuksia. Sofin kuuntelukyky on ollut todella vahvaa hän on järjestänyt useita tapaamisia myös kansalaisyhteiskunnan kanssa ja sielläkin hienosti kuunnellut muita, joten luottavin mielin suhtaudun tähän kompromissitarkistuksen muotoilutyöhön. Varmastikin meillä on keskusteltavaa tulevissa tapaamisissa varjoesittelyiden kesken. Jo tässä vaiheessa haluaisin tuoda esille neljä prioriteettia, jotka ovat minun jättämieni tarkistusten pohjana ryhmäni nimissä. Ensinnäkin toivon, että tarkistu, kompromissitarkistukset eivät johda siihen, että perusajatus vesittyisi tässä mekanismissa, jolla pyritään antamaan perusoikeuksille keskeinen merkitys ja samaan aikaan eh, pyritään siihen, että olisi tehokas mekanismi, jonka avulla näiden oikeuksien valvon, toteutumista voitaisiin valvoa ja että se olisi täysin puolueetonta ja tehokasta. Tämä varmasti on mietinnön te- tarkoitus puolueettomuudella pitäisi estää tällainen valikoiva lähestymistapa, josta kollega aikaisemmin puhui. Tällainen väline konkretisoi perussopimuksesta ja perusoikeuskirjasta johtuvat velvoitteet ja lähtee siltä ajatukselta, että nykyinen artikla 7, joka on ristetty ydinvaihtoehdoksi, ei ole antanut riittävästi uskottavuutta eikä konkreettisuutta eikä myöskään puolueettomuutta, niin kuin eh, sen olisi pitänyt Haluaisinkin toistaa se, mitä olen aikaisemmin sanonut. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että olisi kumottava artikla 51, koska ainoastaan näin perusoikeuskirjasta voi tulla todellinen oikeuksien kirja Euroopan unionissa. Toisekseen mekanismin laajentaminen toimielimiin ja muihin unionin elimiin Perusoikeuksien edistäminen ja suojeleminen on keskeinen asia, jonka olemassaolon oikeutus löytyy paitsi perussopimuksesta ja perusoikeuskirjasta myös monista kansainvälisistä välineistä. Kyseessä on horisontaalinen velvoite, ja, ja siinä ei vastaanottajalla ole niinkään väliä. Ei voida siis e, e, ennakoida mitään A-sarjan koskemattomia kohteita ja sitten tällaisia B-sarjan kohteita, joihin voidaan osoittaa helpommin kritiikkiä. Tämä tämän on johdettava siihen, että meillä olisi väline, jossa on mukana sekä jäsenvaltiot että myös muut toimijat, jotka operoivat unionissa. Minä pyrin siihen, että saataisiin palautettua luottamus. Olen sitä mieltä, että kun unionissa vedotaan oikeuksiin, unionin itse ensimmäisenä on osoitettava esimerkkiä muussa tapauksessa nämä ovat pelkkiä tyhjiä sanoja tuulessa ja kansalaiset loitontuvat yhä entisestään siitä, mitä jo nyt pidetään kaukaisena Brysselin byrokratiana. Sitten kolmas kohta, kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan mukaanotto ja osallistuminen. Kuten sanoin, minusta vaikuttaa siltä, että Sofi ottaa, eh, ja Sofi pitää tätä asiaa erittäin tärkeänä. Olen tehnyt tarkistuksia, joissa erityisesti pyydetään, että kansalaisilla olisi todella oma eh, äänensä sanottavana mekanismin luomisessa ja kansalaisyhteiskuntaa pidettäisiin olennaisena osana perusoikeuksien edistämisessä ja suojelussa. Todella toivon, että otettaisiin huomioon myös meidän ehdotuksemme, jotka koskevat sitä, että vahvistettaisiin jo olemassa olevia osallistumisvälineitä. Tässä viitataan erityisesti kansalaisaloitteeseen, mutta myös uusiin välineisiin, jo, joita, joiden avulla kansalaiset voivat puolustaa omia oikeuksiaan. Nämä kanteet tuomioistuimen ja kuluttajien tekemät kanteet ja muut tämän tyyppiset välineet. Sitten Brexit. Brexitistäkin on puhuttu ja Hollannin kansan äänestyksestä ja Itävallan äänestyksestä. Siellä nämä osoittavat, kuinka suureksi kuilu on kasvamassa kansalaisten ja toimijoiden välillä on nyt kurottava kuilu umpoon ja, umpeen ja annettava taas oikeutusta EU, Euroopan hankkeelle. Sitten neljäs kohta, sosiaaliset oikeudet. Pyydämme, että sosiaalista oikeuksista tulevat tehokkaita arviointivälineitä, kun arvioidaan toimia, samoin kuin siviilipuolen oikeudet, ja että loppu, lopultakin nämä rinnastatteeseen toisiinsa. Talous- ja rahoitus kriisi ja siihen kohdistuneet toimet ovat johtaneet siihen, että Euroopassa on tullut todellinen sosiaalinen ongelma ja kansalaiset ovat loitontuneet unionista. Kun suhdet ruvetaan uudistamaan, on täysin vahvistettava sosiaalipuolen oikeudet kansalaisille. Nyt haluaisinkin vain toivottaa kaikkea hyvää Sofille ja hyvää työnjatkoa. Thank you, Barbara. And uh, Soraya Post, please. Soraya. Soraya, Soraya. Tack så mycket. Uh, jag vill också bara ge mitt stöd till det arbete som uh, Sofie... Kiitos, haluaisin vain tukea varjoesittelyiden ja Sofien tekemää työtä. Ja haluan ilmaista ja sanoa, että nykyisessä poliittisessa kehityksessä ja kun on myös tätä, miten demokratia on kehittymässä, että on tärkeää, että meillä on indikaattoreita, joilla mitataan sitä, että miten toimielimet ja jäsenvaltiot toteuttavat ihmisoikeuksia. En nyt ole kerännyt käydä tätä täysin läpi, mutta ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan, vaan vahvistaa olemassa olevaa. Ja täytyisi painostaa, että toteutetaan olemassa oleva täysin. Ja artikla 51, siitä olen samaa mieltä. Näillä täytyy olla sama status, täysi tuki ja onnea matkaan. and Ulrika Lunacek, please. Kiitoksia, edustaja Lunacek. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aloittaa kiittävänä Sofie Netfeltia erinomaisesta työstä, koska minun käsittääkseni kyseessä on erinomaisen arvokas ehdotus ja olen ilahtunut siitä, että onnistuit ja onnistuimme saamaan paljon tukea tälle, eikä niin usein tapahdu, että Miltä ei ole samaa mieltä kaikessa siinä, mitä EPPnkin varjoesittelijä on ehdottanut. Joten toivon todella, että tämä on iso askel eteenpäin, varsinkin kuten nyt on niin monen kertaan mainittu, aikana, jolloin monet jäsenvaltiot, mukaan lukien minun omani, ovat sellaisia, että kansalaiset ovat yhä skeptisempiä sen suhteen, mitä EUlla tarkoitetaan. Toivottavasti nyt onnistutaan tässä suhteessa viemään tämä asia eteenpäin läpi Liben, sen jälkeen täysistunnosta ja sitten saamaan aikaiseksi neuvoston kanssa kompromissi, jotta saamme aikaiseksi sellaisen mekanismin, joka pysäyttää sen, että osoitetaan sormella vain yhtä jäsenvaltiota yhdellä hetkellä toista toisella. Koska, niin kuin usein täällä Libessä olenkin todennut, minä kyllä muistan, millaista Itävallassa oli vuonna 2000 silloin kun hallitus tuli valtaan, ja olivat niin nämä sanotut sanktiot, niin sanotut sanktiot Itävaltaa vastaan. Olin kansallisen parlamentin jäsen, olin sen puolella, mutta ei ollut olemassa mitään todellista mekanismia eikä strategiaa. Ja yksi niistä syistä, miksi meillä edelleenkin on skeptismiä Itävallassa, on tuo mekanismin puutteen vuoksi. Se yhdisti ihmiset ajattelemaan, että me vastaan Bryssel. Tämä mekanismi on se, joka saa aikaiseksi tämän yhteisen omistajan, kuten Engel toteaa. Ja kaikki nekin, jotka nyt jo lähtivät täältä, jotka sanovat, että tämä luo lisää konflikteja tai mitä hyvänsä, Kysymys on siitä, että saadaan aikaiseksi yhteinen ponnistus. Katsotaan kaikkia jäsenvaltioiden toimintaa kaikkina aikana. Kukaan ei ole poikkeus, kukaan ei ole täydellinen. Kyllähän jotkut ovat parempia, toiset huonompia, mutta riippuu siitä, mitä asiaa kulloinkin tarkastellaan. Ensinnäkin siis tämä prosessi, jonka onnistutte tekemään, ja lopputulos, joka meillä on. Olen vakuuttunut siitä, että vaikka tässä nyt kesällä on tulossa, saamme aikaiseksi hyviä kompromisseja, joita kannattaa odottaa. Lisäksi haluaisin painottaa vielä sitä, että itse olen työskennellyt paljon laajenemisen puitteissa, varsinkin äh, Länsi-Balkanilla. Kööpenhaminan dilemma, sitä on taas tässä Engeliä, joka toteaa, että se mikä kohdistuu ehdokasmaihin, sen pitää olla myös voimassa jäsenvaltioissa. En niin mä sitä voi käsittää. Miksi Länsi-Balkanin valtion täytyisi selviytyä paremmin vähemmistöoikeuksissa, äh, missä hyvänsä oikeusvaltioon liittyvissä asioissa, perusoikeuksissa, jos meillä niistä ei pidetä yhtä hyvää huolta. Ja tässä voi ajatella, että tämä usein kohdistuu pelkästään uusiin jäsenvaltioihin. Muista, kun alussa oli tällä parlamentissa vuonna 2009 ja pyrimme saamaan aikaiseksi päätösosuman, joka koski mediavaltaa vastaan, jonka me peruskonellis on aikaiseksi omassa maassaan. Italiahan on yksi perustajajäsenistä. Eli kysymys on siitä, että katsotaan sitä, mitä jokaisessa jäsenvaltiossa tapahtuu. Opitaan toisiltamme myös myönteisiä asioita. Todellakin siis toivon, että me saamme oikean tuen tälle ja saamme aikaiseksi lopputuloksen, jota vastustetaan vähän. Että saadaan se aikaiseksi ja varmasti saadaan ihmiset uskomaan enemmän siihen, mistä tässä yhteisessä unionissa on kysymys. Tämä siis yleinen kommenttini erityiskommentti, jonka halusin esittää yhdestä tarkistuksesta. Me kannatamme sitä, että niin kuin mietinnössä on näissä rikkomusmenettelyistä Eli tämä on tarkistus siitä, että Äh, millä tavalla asia olisi pitänyt hoitaa, mutta olen samaa mieltä tästä tekstistä siinä suhteessa, että asia täytyy selventää. Rikkomusmenettelyitä pitäisi käynnistää myös artiklan 2 pohjalta. Ja toivottavasti siis tässä mielessä saamme myös tukea teiltä tälle tarkistukselle ja joillekin muillekin Ja minä pidän tätä tärkeänä askelena eteenpäin, kun pyritään saamaan ihmiset ja kansalaiset mukaan tekemään Euroopan unionista uskottavamman. Thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kaksi viimeistä puhujaa. Voisitteko puhua aika tiiviisti? Lopes Aguiar ja Lauristin. Juan, ole hyvä. Haluaisin kiittää puheenjohtajan anteliaisuudesta, kun lisättiin nämä kommentit, jotka koskevat sitä, kuinka tärkeää on se, että olemme hyvin tietoisia siitä, että e, se, mitä olemme kutsuneet Kööpenhaminan dilemmaksi, ei koske ainoastaan näitä viimeksi liittyneitä jäsenvaltioita. Se on hyvin helppo ennakko luuloon perustuva toiminta, kun ajatellaan näitä maita, joissa ei ole niin pitkää demokraattista perinnettä ja pitkää, di, pit, pitkät diktatuurit takana, niin nyt helposti, helposti heitä leimataan eh, tällä saralla, vaan, vaan sitä soitetaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden mukaan lukien mm, pitkään mukana olleet, jotka kuvittelevat olevansa kaikkien epäilysten ulkopuolella, koska kyllähän tällaista takautumista, tällaisia lipsahduksia tapahtuu muuallakin ja takapakkeja tapahtuu muuallakin, Espanjassa tai missä tahansa muussa maassa voi näin käydä. Haluaisin todella kiittää Sofi Intvertiä tästä työstä. Minä omissa tarkistuksissani pyrin tuomaan sen ajatuksen, että Yksi parametri, joka pitäisi oikeusvaltion mekanismissa huomioida, koskee oikeudellisen oikeusavun laatua ja asiantuntijoiden avun laatua. Tämä on aivan keskeinen osa oikeussuojaa ja kaikkia takeita oikeusjärjestelmässä. Todella olen pyytänyt, että nämä asianaja ja asiat otetaan mukaan samalla, kun puhutaan oikeusavusta. Ja, eli siis viran puolesta toimitetusta oikeusavusta on kysymys. Ja siinä sen laatu otetaan huomioon. Se on erittäin merkittävä osa laadukasta oikeusvaltiota. Minä juristina ja entisenä oikeusasiaministerinä ymmärrän, kuinka merkittävä osa on oikeuden asiantuntijoilla ja erityisesti asianajajien työllä. Se on erittäin merkittävä osa oikeusvaltiota ja, ja, ja edellyttää, edellyt, sitä edellytetään, jotta voidaan kansalaisten perusoikeuksia asianmukaisesti puolustaa tuomioistuimissa. Kiitoksia lopuksi Marju sitten vielä. Kiitos. Minäkin haluan painottaa vaikutusta siitä, että saadaan aikaan tasa-arvoa niin kutsuttujen vanhojen ja uusien välillä. Niin, että saadaan luottamusta EU-hun nostettua juuri uusien jäsenten keskuudessa. Jos on tunne siitä, että on kaksoistandardit ja sellainen tunne on aika vahva, niin se huono. Pitää miettiä myös tätä valvontamekanismia, tarkkailumekanismia myöskin osana julkista mielipidettä. Kun minulla nyt on aika pitkä kokemus vähemmistöoikeuksista ja olen ollut asiantuntija pitkään siellä, niin jos tulokset eivät saa julkisuutta kansallisella tasolla eikä myöskään Euroopan tasolla, niin ei se auta. Sitten toiminta on vain toimielinten sisäistä. Toivon, että saamme hyvin tehokkaan tarkkailun ja myöskin, että saadaan julkisuutta asialle. Um, um, Lisäsin vielä sanasen Sofinet Feltille. Kiitän häntä tästä tehdystä työstä. Ja palaan siihen, että olin koordinaattorina aiemmin tässä asiassa. Kyllä terveyden päälle käy se, että joutuu jatkuvasti käsitellä sitä, että mitä mekanismeja ei ole, ja joka tapauksessa jokaista valtavaa tapahtumaa täytyy käsitellä yksittäisessä jäsenvaltiossa. Ensimmäinen niistä oli Itävalta vuonna 2002. Naivina nuorehkona henkilönä vuonna 2002 se voi tietysti olla hauska, jos sattuu olemaan oikealla puolella. Ja on aika ainutlaatuista saada katsoa sitä, millä tavalla Euroopan unioni toimii ilman kunnon mekanismia ja sen jälkeen mennä tällaisen pitkän mandaatin läpi, jossa kysymys ei ollut sunkaan siitä, että meillä olisi ollut vain yksi hallitus, vaan erilaiset hallitukset olivat kyseessä. Joka ikinen ongelma, joka hallituksella oli, muodostui EU-ongelmaksi meidän valiokunnassa. Olipa romanit Ranskassa, Berlusconin medialainsäädäntö, kaksi erityyppistä hallitusta jo tässä mainittu. Ja onnittelut Sofiille. Ja myös haluan kiittää siitä, miten laadukassa tämä keskustelu on ollut ja miten laadukkaita tarkistuksia esitetty, sillä tämä valiokunta on esittänyt hyödyllistä tapaa pureutua tällaiseen mekanismiin ja pureutua näihin ongelmiin, jotka ovat eri maissa. Ja Sofihan on aina sanonut, että näin tulisi tehdä ja jokainen varmasti niin tekikin. Toivon, että jos ihmiset näkevät, miten vakavissa me pyrimme luomaan sellaista mekanismia, jossa kaikki pääryhmät ovat mukana. Ja tietysti toivon kollegoille hyvää ja olen mukana näitä tarkistuksia työstämässä, että saisimme tällaisen mekanismin, neuvoston eteen. Meidän täytyy nimittäin suhtautua tähän asiaan vakavasti. Ja tiedän, että viimeaikaiset tapahtumat, esimerkiksi Brexit, ovat sellaisia, että meillä täytyy olla uskottava EU-mekanismi, jota voidaan hyödyntää, niin että meillä voi olla EUn rooli Euroopan parlamenttina, niin ettei aina vain kyseenalaisteta sitä, että osallistutaan tällaisiin puoluepoliittisiin hyökkäyksiin live-valiokunnassa tehty työ on aina ollut mielestäni aivan oikea, joskus jopa omaa poliittista väriäni vastaan, mutta se on antanut hyvän katsauksen siihen, miten tuskallinen tämä prosessi se on ollut ja sitten lopulta todettiin, että ei se ole edes uskottava. Onnittelen siis todellakin jäseniä siitä, että tähän on suhtauduttu niin vakavasti. Toivon, että sitten tätä voidaan viedä eteenpäin, kun lopputulos saadaan. Ja ehdottaisin, että tänään annetaan poliittista painoarvoa myöskin, niin että neuvosto näkee, että tämä on meidän vakava työpanoksemme, jotta saisimme aikaan hyvän mekanismin, jonka avulla voidaan asettaa hallitukset vastuuseen silloin, kun ne eivät toimi niin kuin pitäisi. Sillä mepeä ei suojata, jos ei meillä ole hyviä mekanismeja. tiettyyn maan eivät sanoa riittävästi suojelussa sattuvat olemaan tietystä maasta. Onpa mielestäni tutkimusvaliokunta tai mikä hyvänsäkin. Toivottavasti ei nyt tässä sitten mene millekään arkaluontoiselle alueelle, mutta ehkä ymmärrätte mitä sanon. Vielä kerran siis kiitoksia tästä avoimesta keskustelusta. Frank Engel on varmasti tyytyväinen, kuten tiedätte, edustaja Boni aivan tähän tehtävään. Kiitoksia siis vielä kerran, hyvät kollegat, tästä erinomaisesta keskustelusta. Kiitoksia Sofie ja paljon onnea tähän loppuprosessiin. Kuten totesin, valiokuntanäkökulmasta katsottuna viemme voimakkaasti eteenpäin kaikkien kollegoiden näkemyksiä, jotka haluavat näitä pääosia kehittää. Kiitoksia siis tästä. Ja sitten meillä on viimeinen kohta, kohta 20. Budil Valerulta. Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välinen sopimus diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta. Mietintöluonnoksen käsittely. Tiedän, että tämä on tärkeä kohta. Edustaja Valero, haluat Voitteko käsitellä tätä kohtaa? Thank you very much. Yeah. Okay, I, um, well, we are going to talk about the... Niin, okei. Okay. Eikon ruotsiksi. Niin, ajattelin alussa, siis ruotsiksi. Niin, tänään puhutaan viisumihelpotuksista kiinalaisille diplomaateille. Ja tämä nyt ei ole erityisen kiistanalainen kysymys kenellekään meistä, jotka tällä olemme istuneet. Minä esittelin tai, tai minulle varjoesittelijänä tai, tai minulle esittelijänä tai varjoesittelijöillekään. Siis me esitimme kysymyksen komissiolle ja komission vastasia on arveltu, että on noin 100-120 000 diplomaattipassia, joista olisi kyse, ja nyt on vaikea tietää tarkasti, kun kaikilla mailla, e- kaikista maista ei ole tullut vastauksia. Mutta noin 4 000 tai noin 5 000 näistä maista. Ja sitten tämä EUn kulkulupa. Siinä ajatellaan, että 2016 vuoden lopussa olisi 5-6 000 EU-kulkulupaa kyseessä jotka olisivat kierrossa tai olisivat katettuna tässä järjestelmässä. Ja Kiinan puolelta sitten oletetaan, että noin 30 000 kiinalaista diplomaattipassia voisivat hyötyä tästä järjestelmästä. Ei kuitenkaan niin kovin paljon. Kiinahan on valtavan suuri Toivoisin, että vähitellen jossain vaiheessa tulisi viisumihelpotuksia, jotka koskisivat myös muita kiinalaisia kansalaisia, mutta tietystikin siitä ollaan nyt kovin kaukana, kun ajatellaan ihmisoikeustilannetta maassa, kuolemarangaistus ja kaikki muu, niin täytyy nähdä paljon ihmisoikeustilanteen parannuksia, että tässä työssä päästäisiin eteenpäin. Sopimuksen täytäntöönpanoon on perustettu yhteinen sekakomitea, asiantuntijakomitea. Asiantuntijakomiteassa on vain komission edustajia. Ja kun ajatellaan, että parlamentilla on, ähm, parlamentin pitää hyväksyä tämä, niin olisi hyvä, jos parlamentti olisi jotenkin mukana, joko itse komiteassa tai että ainakin saataisiin säännöllisesti tietoa sen asioista. Olen myös ottanut lausunnossani esille sen, että että helpotukset itse asiassa allekirjoitetaan niin, että ne otetaan käyttöön alustavasti ilman, ennen kuin parlamentti on hyväksynyt. Eli tämä on outo toimintatapa, eikä näin pitäisi olla. Voihan olla niin, tai voisihan olla niin, että se on perussopimuksen artiklan 218 vastaista. Mutta ei muita suuria ongelmia tässä mietinnössä. 18. heinäkuuta on itse asiassa tarkistusten jättämisen määräaika, mutta se on vain proseduraalinen ehdotus. Ja sitten tästä valiokunnassa äänestetään 5. syyskuuta. Ja nyt varmaankin jätän puheenvuoron varjoesittelijä, jos heillä on jotain lisättävää. Thank you very much, Bud. Kiitoksia, Budil. Yksi jäsen vain, joka haluaa käyttää puheenvuoron. Äh, Sarvamaa, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos esittelijä. any problems actually whatsoever. Niin kiitoksia. Meillä ei ole mitään ihmeellisiä ongelmia, mitään ongelmia tämän kanssa ollenkaan, joten ei tähän mitään lisättävää. Uh, Me arvostamme kyllä tuollaista lähestymistapaa täällä Libessä. No niin, hyvä. 18.7. tarkistus määräaika. Ei kun anteeksi. Komissio haluaa vielä käyttää puheenvuoron lyhyesti. Just very shortly, we thank the rapporteur and... lyhyesti haluaisin kiittää esittelijää ja valiokuntaa tulossa tässä asiassa tämän mietintöluonnoksen kautta. Olemme oikein tyytyväisiä tästä ja mielellämme annamme tietoa. Kuten tiedätte, meillä on tämä instituutioiden komission rooli neuvotella näistä sopimuksista myös yhteisökomiteassa. No, sitä ei varmaan koskaan kutsuta koolle, mutta tämä on kuitenkin komission rooli. Se edustaa unionia ulkosuhteissa tämän tyyppisissä olosuhteissa. Kuten sanoin aikaisemmin viisa, viisumisvapautussopimuksessa, meidän on aina tultava tänne kertomaan teille asiasta. Tekin olette toivoneet eh, viisumivapautusta muillekin on kansallisen. Tätä ei, ei heti huomenna ole odotettavissa, mutta meillä on eh, kahdenvälisissä eh, suhteissa työn alla viisumihelpotusneuvottelut Kiinan kanssa tätä poliittiset johtajat ovat tukeneet tänään EU-Kiinan huippukokouksessa ja odotamme mandaattia neuvottelijan varten koskien siis viisumihelpotusjärjestelmää helpotusjärjestelmää no, tavallisille Kiinan kansalaisille. But also the um, deadline for tabling amendments is the 18th of July at 1200. Tarkistuksen jättämisen määräaika 18. heinäkuuta kello 12. Onko muita asioita? Kohta 21. Seuraava kokouksemme on 31. elokuuta. Haluaisin nyt kiittää teitä ja haluaisin erityisesti kiittää tulkkeja, jotka ovat hienosti hoitaneet tämän kokouksen ja, ja sietäneet yliaikaakin täällä. Että todella haluaisin kiittää teitä ja kiittän myös jäseniä ja paikalla olevia jäseniä ja henkilökuntaa. Voisitteko välittää kiitokseni myös kollegoille, jotka eivät ole enää paikalla? Täällä on myös puhemiehistön tai puheenjohtajiston jäseniä. Oikein mukavaa kesää kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Näemme kesän jälkeen.